on vakauden aloilla. Tässä Catherine Ashtonin puolesta se, mitä minulla oli sanottava. Kiitän teitä huomista. Paljon kiitoksia komission jäsen Barnier. Keskustelu on päättynyt. Seuraavana esityslistalla on neuvoston ja komission julkilausuma, joka koskee eurooppalaisten valvontaviranomaisten puheenjohtajan nimetyksiä. Ensin Rötjöri saa puhua neuvoston nimissä. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies, komission jäsen, arvoisat jäsenet, äh, hyvät kollegat. Kiitos mahdollisuudesta kommentoida neuvoston puolesta mitä tulee tähän nimistysprosessiin, äh, pääjohtajiin, joka koskee pääjohtajia uusissa eurooppalaisissa valvontaviranomaisissa, kuten tiedätte, niin ESA asetus, joka hyväksyimme kolme kuukautta sitten, ei anna neuvostolle mitään erityisroolia, mitä tulee kunkin valvontaviranomaisen pääjohtajan nimittämiseen. Mitä ESA-sääntelyyn tai asetukseen tulee, niin jokaisen johtaja, johtajan nimeää hallintoneuvosto. Ja nämä korkeat virkamiehet, eh, siis eh, tämän valvontaviranomaisen johto, hallintoneuvosto päättää edellisten johtajien siirrosta ja uusien nimittämisestä. Mitä uuteen asetukseen tulee, niin sen tarkoitus on pitää huolta siitä, että hallintoneuvosto pääjohtaja, kunkin valvontaviranomaisen pääjohtaja on, tai hän on tiukan itsenäinen unionin intressien mukaisesti. Haluaisin viitata artikloihin 42, 46, 52, mutta henki, tämän asetuksen henki on hyvin selkeä. Mitä tulee näiden hallintoneuvostojen äänestäviin jäseniin, niin he eivät saa ottaa ohjeita unionin toimielimiltä eivätkä liioin jäsenvaltioiden hallituksilta, eivätkä yksityisiltä tai julkisilta taso- tahoilta. Mitä tulee heidän tehtäviinsä, siis mitä tulee pääjohtajaan, niin tämä asetus myös sanoo, että heitä koskevat henkilöstösäännöt, jotka EUn toimielimet ovat hyväksyneet. Ja tässä on tietysti koko joukko sellaisia avainsääntöjä, jotka vaikuttavat pääjohtajaan kussakin viranomaisessa ja niiden mukaan pääjohtaja valitaan mahdollisimman objektiivisesti niiden kriteerien perusteella, jotka on esitetty 48.51 artiklassa. Haluaisin sanoa, että mitä pääjohtajan profiiliin tulee, niin näissä kummassakin artiklassa luetellaan kriteerit, puhutaan heidän asianmukaisesta kokemuksestaan, mitä rahoitusmarkkinoiden valvontaan tulee. Ja me, neuvosto on asettanut hyvin korkeat odotukset näille viranomaisille ja nyt kun näiden toimielinten budjettiviranomaisina on varmistettava se, että nämä pyrkimykset tulostuvat kunakin vuonna asianmukaisesti, mitä, asianmukaisiin varoihin, mitä tulee budjettiehdotuksiin. Pidämme myös erittäin tärkeänä sitä, että kaikki jäsenvaltiot täyttävät velvollisuutensa näiden uusien viranomaisten suhteen. On välttämätöntä, että kaikki asetuksen säännöt pannaan täytäntöön täydellisesti ja uskollisesti. Odotamme, että Euroopan komissio, joka on sopimuksen valvoja, hoitaa tehtävän näin. Komissiolle on annettu myös luotelmakohdassa 55 eh, tällaisen lyhyen listan laatiminen ehdokkaista, mitä tulee kunkin eh, viranomaisen pääjohtaja ehdokkaaseen. Ja toivon, että me, siis on erittäin tärkeää, kuten varmasti olette samaa mieltä, että nämä uudet viranomaiset voivat alkaa toimintansa mahdollisimman pian. Ne ovat asianmukainen vastaus EUsta, mitä rahoituskriisiin tulee. Ja toivon, että voin luottaa parlamentin täyteen tukeen niin, että nämä viranomaiset voivat täyttää tehtävänsä. Hyvän yhteistyön tuloksena Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä EUlla on, kol- on aivan uusi valvontaviranomaisrakenne. Yhteinen vastuumme on se, että nämä valvontaviranomaiset aloittavat toimintansa mahdollisimman pian. Puheenjohtajavaltion edustajana olen täysin sitoutunut työskentelemään täydessä harmoniassa Euroopan parlamentin kanssa ja toivon, että myös voin työskennellä parlamentin kanssa uskollisena yhteistyökumppanina. Vielen Dank, Frau Thierry. Oikein paljon kiitoksia, Thierry. Komission jäsen Barnier, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président, euh, madame. Kiitoksia puhemies, hyvä ministeri Györi, hyvät edustajat. Euroopan unionilla on ensimmäinen tammikuuta alkaen käytettävissään uusi valvontajärjestelmän rahoitusalalle. Tämä on yhdistetty syvälliseen markkinoiden sääntelyyn ja toimijoiden sääntelyyn. Se tulee vahvistamaan rahoitusvakautta ja antaa meille enemmän mahdollisuuksia saada aikaan vahvuutta rahoitusteollisuudelle. Se on erittäin tärkeää Haluaisin aivan ensiksi korostaa, kuinka tärkeä rooli on vuosia ollut Euroopan parlamentilla tässä prosessissa. Jos meillä nyt on olemassa tehokkaampi rahoitusalan valvontajärjestelmä, jossa saamme, sitä vedet, saamme otettua opin kriisistä, niin se on pitkälti parlamentin jäsenten ansiota. Nyt olemme tämän uuden rakenteen luomisen ensimmäisessä vaiheessa, kun kyseessä on kolme uutta viranomaista ja olemme nimittämässä puheenjohtajia ja toimitusjohtajia aivan tulevina päivinä. Nimitysmenettely on viety läpi aivan avoimesti noudattaen täysin viranomaisten perussääntöjä ja muita johtohenkilöitä koskevia nimitysmenettelyitä Euroopan unionissa. Noin 275 ehdokasta on käyty läpi näitä kuutta tointa varten. Kaikkien heidän tilanne on hyvin tarkkaan ja yksityiskohtaisesti tutkittu. Eri osapuolet, parlamentin, komissio itsekin, komissio itsekin on ka- kaikki ovat noudattaneet sääntöjä ja tulevaisuudessa tulemme pitämään kiinni siitä, että prosessi on avoin ja asianmukaisesti suunniteltu niin, että Ekon valiokunta tässä parlamentissa voi mahdollisimman hyvin toteuttaa sille kuuluvaa tärkeää roolia. Tämä parlamentti on ilmaissut korkeita vaatimuksia koskien näitä viranomaisia. Uskon, että se on oikeassa se on tehnyt meille va- vaatimuksen, jonka voin ymmärtää. Komissio parlamentin tapaan on sitä mieltä, että näiden viranomaisten puheenjohtajat olisi valittava heidän ansioisensa, ansioiten kokemuksensa, riippumattomuutensa, eurooppamielisyytensä, asiantuntemuksensa mukaisesti koskien markkinoiden sääntelyä. Juuri tässä hengessä on tähän asti käsitelty asiaa niiden ehdokkuuksien pohjalta, jotka olemme saaneet. Todella tässä hengessä on valintamenettelyä viety eteenpäin. Parlamentti ja neuvosto pyyttivät päättivät artiklan 78 mukaisesti, että nämä puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat niihin on sovellettava Euroopan unionin henkilökuntaan kuuluvia sääntöjä ja komissio on pitänyt kiinni, että näin juuri tehdään ja että niitä sääntöjä noudatetaan. Te olette, hyvät edustajat, ilmaisseet huolia koskien näiden henkilöiden palkkausta ja, ja enimmäisikää. Olemme tutkineet kaikki mahdollisuudet, jotta saataisiin mahdollisimman paljon joustavuutta mukaan. Ja tarvittaessa tätä asiaa voidaan vielä käsitellä, kun tarkistetaan näiden viranomaisten toimintaa, niin kuin on tarkoitus tehdä vuonna 2013 lopussa. Olen myös yhtä mieltä parlamentin kanssa siitä, että voidaan tuoda mahdollisimman laajasti miesten ja naisten tasavertainen edustus mukaan en esivalintajärjestelmässä. Komissio muistutti tästä tasa-arvoperiaatteesta tietenkin sen perusteella, millaisia ehdotuksia on saatu. Otan, olen myös huomannut sen, että tämä ensimmäinen prosessi tai ensimmäinen ö, valintaprosessi kierros ei ole vielä päättynyt. Kaksi naista on tällä hetkellä luettelossa. Olen erittäin tyytyväinen ja yhtä mieltä parlamentin kanssa siitä, että tarvitsemme vahvan ja riippumattoman henkilön, joka on riippumaton poliittisesti ja muutenkin. Me haluamme korostaa nimenomaan tätä riippumattomuutta ja niin parlamentti neuvosto kuin komissiokin unionin intressien mukaisesti artikloja 42, 45, 46 ja 52 ää, mukaisesti komissio ää, unionin perussopimusten ää, vaalijana pitää huolen siitä, että näistä artikloista pidetään kiinni. Olemme sitä mieltä, että meidän on syytä olla valppaina, jotta se päätös, joka tehdään, on unionin etujen mukaista. Mitä tulee näiden tämän valvontalautakunnan koostumukseen, täällä on jo korostettu sitä, kuinka tärkeää niin juris, juridisesti kuin poliittisestikin on se, että ne tämä lautakunta koostuu toimivaltaisista viranomaisista, kansallisten viranomaisten johtajista – Jotkut ö, jäsenvaltiot ovat jo päättäneet omasta edustavuudestaan, muut ovat vielä tekemässä päätössä. Lautakunnan kokoonpanon täytyy olla toimivaltainen, kompetentti ja sen täytyy olla niin ikään tilivelvollinen myös tälle parlamentille kaksi kertaa vuodessa kansallisten viranomaisten johtajat artiklan 40 mukaisesti näin tulee tapahtumaan. Hyvät kuulijat, olen yhtä mieltä siitä, että meidän tulee pitää huoli siitä, että tämä virasto saa sekä rahallisesti että inhimillisesti riittävät resurssit, jotta se voi hoitaa tehtävänsä. Meidän pitää pitää huoli siitä, että johdonmukaisuus ja jatkuvuus jatkuu toisaalta tai siis että vallitsee jatkuvuus yhteys toisaalta vastuiden ja toisaalta resurssien välillä. Niin, hyvät kuulijat, mielestäni on erittäin tärkeää, että tämä nimitysprosessi ja johtajien nimittäminen saadaan päätökseen. Joka päivä hän on todettu, kuinka hyödyllinen tämä uusi viranomainen tai virasto on. Joka päivä hän, no viittaan nyt tässä erilaisiin ajankohtaisiin asioihin, jotka ovat osoittaneet tämän viraston tarpeellisuuden. Kun ajatellaan systeemisiä riskejä, niin on äärimmäisen tärkeää, että virasto voi tehdä työnsä. Se on ollut olemassa jo ensimmäinen tammikuuta alkaen, ja niin nyt meidän tehtävänämme on toimia nopeasti ja hoitaa tämä nimitysprosessi valmiiksi. Ja me laskemme kyllä teidänkin tukenne varaan. Tulemme vakuuttamaan sen, että lainsäädäntöä tullaan kunnioittamaan ja että tämä virasto johtajineen toimii ainoastaan unionin etujen mukaisesti. Kiitos. Ja sitten ryhmien puhujat. Ensimmäinen on edustaja Gosse, PPE-ryhmä. Kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Merci, madame le... Kiitoksia puheenjohtaja. Arvon ministeri, hyvä komissaari. Tällä hetkellä emme käy juridista keskustelua, vaan todellista poliittista keskustelua. Tässä on kyse Euroopan unionin tulevaisuudesta – rahoituksen valvonnasta. Kyseessä on prosessi, jossa parlamentti tekee yhteistyötä neuvoston ja neuvoston kanssa. Tietäkää ymmärtääkää, että me emme tässä pelkästään huviksemme pullistele lihaksiamme, vaan haluamme, että kaikkia päätöksiä ja sopimuksia instituutioiden kesken kunnioitetaan. Ei tässä ole kyse ainoastaan siitä, että oikeudet on kirjoitettu paperille, vaan niitä tulee noudattaa. Olen kiitollinen komissio, komissaarille siitä, että esititte kantanne näin selkeästi. Ne sanamuodot, joita komissio käytti, on juuri sitä, mitä parlamentti halusikin kuulla täytyy muistaa, että tässä on siis kyse poliittisesta keskustelusta. Me haluamme, että virasto saadaan toimimaan ja se saa riittävät resurssit. Meillä on ollut tiettyjä epäilyksiä siitä tavasta, jolla sääntöjä on toteutettu, toimeenpantu tietyissä jäsenvaltioissa on ehkä sellaisia, jotka haluavat ehkäpä jollain tavalla purkaa tätä valvontaa, estää rahoituksen valvontaa, mutta me olemme sitä mieltä, että jos näin nämä aavistukset olisivat käyneet toteen, niin meidän olisi sitten puuttua asiaan. Keskustelut, ja, keskustelut ovat olleet monimutkaisia ja pitkiä. Belgia puheenjohtajavaltiona on tehnyt hyvää työtä. Ja nyt... Äh, emme halua, että perustamme sellaisia instituutioita, joilla ei ole mitään toimivaltoja eikä voimaa, koska sen henkilöstö ei ole toimivaltaista taikka se ei pysty toimimaan, koska raha ei ole riittävästi, palkat ovat huonot. Minähän voin todeta, että se asiakirja, jonka me alu, alun perin saimme, oli vasta ensimmäinen luonnos ja se ei vielä riittänyt. Haluan teille sanoa, että toivon, että te allekirjoitatte sanasta sanaan sen, siis hyvä neuvosto, sanasta sanaan sen, mitä komissio komissaarin suulla sanoi. Eli virastolle täytyy antaa riittävät henkilöstöresurssit, rahalliset resurssit ja haluan, että te sanasta sanaan noudatatte tätä julkilausumaa, joka täällä komission <laughs> toimesta esitettiin. Kiitos. Sitten SND-ryhmästä Bulman kolme minuuttia. Parhaat kollegat, miksi me olemme kokoontuneet tänne. Panien sen totesi. Me olemme täällä, koska Euroopan parlamentin on onnistunut mitä tulee Euroopan valvontaviranomaisiin, niin luoda sellaisia Euroopan valvontaviranomaisia, jotka tämän nimen todella ansaitsevat. Tätä ei alun alkaen neuvosto suositellut, tätä eivät jäsenvaltiot suositelleet, myös komissio oli epäileväinen näiden uusien valvontaviranomaisten toiminnan suhteen. Ja te ymmärrätte, ja neuvoston on ymmärrettävä ja komission on ymmärrettävä ja mahdollisesti komission on tämä ymmärrettävä ihan omienkin perustelujensa vuoksi, miksi parlamentti on huolissaan. Parlamentti on huolissaan yli puolueen rajojen, paitsi me sosiaalidemokraatit, myös muut poliittiset ryhmät ovat parlamentissa huolissaan. Ja me emme hyväksy sitä, että kansalliset pelit tulevat tähän peliin mukaan ja vesittävät valvontaviranomaisen toimen. Meillä on oikeus esittää näitä kysymyksiä ja tietyt merkit ovat osoittaneet, että huolemme ovat perusteltuja. Saamme listoja, joista emme oikeastaan edes voi eh, nähdä, että sukupuolikriteeri on otettu huomioon ja meille esitetään ehdokkaita, joista E, emme suinkaan usko, etteivätkö he tekisivät työtään hyvin. Hyviä ehdokkaitahan nämä ovat ja henkilöitä, jotka ovat jo todistaneet toimissaan, että he tällaiset tehtävät voivat hoitaa. Mutta nämä eivät kuitenkaan ole sellaisia henkilöitä, joista voitaisiin sanoa heidän taustansa perusteella, että kenen väriä he tunnustavat, kun konfliktitilanne syntyy. Ja tätä me emme hyväksy. Ei tämä menettelytapa ja nämä menettelytavat jättävät hyvin paljon toivomisen varaa. Ja kysyisinkin, miksemme voi tehdä samoin kuin teemme esimerkiksi Olafin pääjohtajan suhteen. Äh, ja silloinhan muut ovat kuunnelleet Euroopan parlamenttia. Ja meillä olisi näiden pääjohtajien, valvontaviranomaisen pääjohtajien suhteen aivan yhtä lailla äh, sanottavaa. Ja äh, kyllä teidän pitäisi olla kiinnostuneita Euroopan parlamentin kannasta. Teillä on mahdollisuus ja vaatisinkin nyt niin neuvoston edustajalta, arvoisalta entiseltä, entiseltä kollegaltamme kuin komission jäseneltäkin, että ottakaa huomioon, mitä Euroopan parlamentti sanoo. Ja kun haluatte tulevaisuudessakin varmasti tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, teidän kannattaa parlamenttia kuunnella. Esimerkiksi mitä tulee eh, vuoden 2013 suunnitelmiin ja siihen, miten nämä viranomaiset tulevat toimimaan. Ja kyllä teidän todella tulisi Euroopan etujen nimissä hoitaa tämä asia nopeasti ja kuulla siinä parlamenttia. Kiitokset äh, ja sitten ALDE-ryhmän nimissä edustaja Gular, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri, hyvä komissaari, kiitoksia, että olette täällä tänään iltapäivällä. Tiesimme, että äh, aikaa oli vähän keskittyä tähän tai valmistautua tähän keskusteluun. Aivan kuten kollega täällä sanoi, niin meidän pitäisi asettaa nyt kontekstiin se, minkä puolesta me täällä olemme taistelleet kuukausikaupalle. Haluamme, että <clears throat> joskus tulee myös kriisin jälkeinen aika ja haluamme parantaa rahoituspalveluiden valvontaa, toimi, vaikka pankit kansallisesti tai rajojen yli. Ja haluamme yhteiset säännöt. Neuvotteluiden aikana me olemme todenneet, että te olette nähneet, että nimenomaan me halusimme estää sen, että tässä vain kierretään kehää. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan halunneet olla niin eteenpäin meneviä on tiettyjä jäsenvaltioita, jotka edelleenkin väijyvät puskissa ja haluavat estää viraston toimintaa. Parlamentti on kuitenkin tehnyt työnsä. Haluamme varmistaa sen, että virasto on riippumaton, sillä on riittävästi varoja, resursseja. Toki me haluamme kantaa vastuumme, me haluamme myötävaikuttaa tämän viraston me haluamme edistää tämän viraston toimintaa. Meillä ei ole mitään halua lykätä viivästyttä asioita. Ja me haluamme tehdä päätöksen hyvin omintunnoin. Barnier puhui aivan selvin sanoin. Ei kannata olla naivi. Tässä on kyllä kovat panokset pelissä. Kiitokset. Sitten vihreiden Aleryhmä Gigold, puolitoista minuuttia. Arvon naiset ja herrat, hyvät kollegat. Minun mielestäni tässä nyt on kysymys siitä, että todellakin käytetään näitä mahdollisuuksia valvoa. Ja mietityttää se, että ollaanko tässä valmiita tähän. Me näemme tässä menettelyssä puutteita, emmekä tähän päivään mennessä ole saaneet etukäteen ehdokasluetteloa, vaan ainoastaan valmiin lopputulokseen. Ne henkilöt, jotka nimitetään ja koko lista lähetetty vain näille henkilöille. Me näemme, että tässä on ollut äh, paljon puitteita näiden ihmisten nimittämisessä. Ja meillä on myös äh, epäilytä siitä, että jäsenvaltiot äh, todellakin nimittävät nämä henkilöt EUn eduissa, edut mielessä. Ja sen vuoksi tästä on esitettävä perustavanlaatua olevia kysymyksiä. Mutta tässä on kysymys myös yksittäisistä henkilöistä. Ja jokaisen henkilön on arvioitava hänen pätevyyksiensä mukaan. Ja tässä on kaksi suurta ongelmaa. Me koimme kuulemisessa, että yksi kollega ei ymmärtänyt, että on kysymys eurooppalaisesta viranomaisesta, vaan valvontaverkosta, eikä hän edes korjannut puhettansa. Ja kun kysyttiin kaikista näistä hänen lobbauskontakteista tai näiden henkilöiden kontakteista eri lobbausjärjestöihin ja niiden julkistamisesta, niin siihen emme ole saaneet vastausta. Emme ole saaneet tarpeeksi selkeitä ja avoimia vastauksia ylipäätään. Kiitokset ja sitten ECR-ryhmän nimissä Swinburne minuutti. Kiitoksia puhemies. ECR-ryhmä on tyytyväinen siihen, että meillä on tilaisuus tänä iltana keskustella tästä aiheesta. Haluan kuitenkin tehdä selväksi, että meidän poliittinen ryhmämme katsoo, että kaikki nämä kolme ehdotettua puheenjohtajaa ovat varmasti täysin päteviä toimiinsa ja kaikki ne kommentit, joita täällä tänään esitetään ja kaikki kritiikki, jota esitetään, liittyy tähän prosessiin eikä näihin henkilöihin. Meidän tulisi rekrytoida mahdollisimman laajasti etsiessämme parhaita kykyjä ja samoin näiden viranomaisten eh, johtopaikoille tulisi löytää henkilöitä, joilla olisi erilaisia taustoja ja myös heidän eh, palkkansa tulisi olla kilpailukykyinen. Samoin eh, erilaiset ongelmat tulisi välttää. Mielestäni asiat voitaisiin hoitaa huomattavasti paremmin kuin nyt on tehty. Avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja parlamentin kunnioittamista tulisi parantaa ja toivon, että tämä otetaan tulevaisuudessa huomioon. Kiitokset Eero Swinburne. Sitten Andreasen EFD. Puolitoista minuuttia. Thank you, Madam President. Kiitoksia, puhemies. Hyvä puhemies. Mielestäni tälle virastolle ei ole tarvetta, eikä näin muodoin myöskään näille valvojille ole tarvetta. Tällä tavalla vain luodaan uusi valvonnan taso nimeltä ESMA, mutta tuleeko se parantamaan viranomaisten työtä? Uskon, että näin toimimalla me ainoastaan aiheutamme hämmennystä siitä, kuka on vastuussa ja mistä. Tuleeko tämä virasto tuottamaan sääntöjä maailman suurimmalle rahoitusalueelle. Epäilenpä pelkäänpä, että omaksutaan vain erilaisia outoja teorioita markkinoista ja niitä ehkä noudatetaan korkeintaan Lontoossa. Oppikirjat, kirjojen kohtalo on yleensä ollut se, että niitä on vain revitty tai viskattu romukoppaan. En usko, että tämä virasto toimii yhtään sen paremmin. Meillähän on esitelty vain, esitetty vain yksi ehdokas per tuoli. Tämä on täysin epädemokraattinen valintamenettely, mutta samalla tavallahan on valittu myös komissio, muut, komission puheenjohtaja, muut komissaarit, korkea edustaja, etc. Voisin jatkaa tätä listaa. Rohkaisen teitä äänestämään tätä ehdokasta tai ketä tahansa muuta vastaan. Kiitos. Ja seuraavaksi komission jäsen Barnier. Puhemies, en nyt puhu pitkään, koska minä jo ilmaisin kantani äh, niin selkeästi ja niin vilpittömästi kuin mahdollista ja punnitsin kyllä jokaisen sanani tarkkaan. Havoin myös kirjallisesti äh, vahvistaa teille. Siis olen vahvistanut nämä samat kannat myös kirjeeseen, jotka lähetin teille varapuheenjohtajan kanssa. Äh, kuuntelin kyllä teidän jokaista puheenvuoroanne. Kiitän teitä niistä. Kolme seikkaa. Ensinnäkin riippumattomuus ja näiden viranomaisten johtaja. Olen ollut kuulolla sen suhteen, mitä parlamentti sanoi, eli meidän täytyy kunnioittaa tämän viraston riippumattomuutta ja sen toimivaltoja. Se on olennaista, jos tulevaisuudessa viraston tehtävät moninkertaistuvat ja saavat painoarvoa, niin tämä on olennaista. Täällä puhuttiin muun muassa luokituslaitoksista tai stressitesteistä. Nämä ovat sellaisia aiheita, joita varten tarvitaan viranomaisia ja näiden uskottavuutta. Tämä oli ensimmäinen seikka, josta halusin puhua teille. Parlamentti ja komissio todellakin voivat olla yhtä mieltä, ja varmasti myös neuvosto tästä. Toinen seikka on valintaprosessi. Hyvät kuulijat, tämä prosessi, josta on keskusteltu paljon, ja lopulta ö, lainsäätäjät ovat päässeet yksimielisyyteen – Voin toki myöntää, että ö, hankaluuksia matkalla on ollut, mutta voin sanoa teille, että minulla ei ole syytä ajatella, etteikö tämä ö, menettely olisi mahdollistanut sitä, että meillä on nyt sitten hyvä ehdokas itse olen hyvin tietoinen omista vastuistani. Itse olen sitä mieltä, että ehdokkaiden lyhyt lista oli asianmukainen. Sen myötä saimme ehdokkaat järjestykseen avoimella ja uskottavalla tavalla. Ja, ja tässä oli, on siis kyse niistä eh, ehdokkaista, joita me saimme. Näitä ehdokkaita oli 15. Niitä viranomaiset jäsenvaltiosta olivat meille ehdottaneet. Ja toki minä olen teidän kanssa keskustelemaan siitä, kuinka voisimme ehkä tätä menettelyä parantaakin. Mutta mitä minuun tulee, niin minulla ei ole syytä sanoa tai ajatella, että me olisi valinneet hyvää ehdokasta, joka olisi tehtäviensä tasalla. Monet teistä äh, olette myös puhuneet tämän viraston edustavuudesta – komissio ei voi laata vakuuttamasta sitä, että tämä virasto ja sen ö, henkilöstön täytyy olla ö, sääntöjen mukaisia, sääntöjen mukaisesti valittuja, niiden täytyy toimia sääntöjen mukaisesti. Tässäpä hyvä puhemies, tässä on kaikki mitä saatoin tässä kertoa teille ennen yötä, joka toivottavasti vielä tuo meille uutta osvittaa henkilökohtaisesti voin kaikkien komissaarien puolesta sanoa, että me olemme olleet hyvin valppaina ja varovaisina, kun olemme valmistelleet tätä viranomaista, eikä tämä tietenkään tule korvaamaan kansallisia valvontaviranomaisia, vaan saa nämä toimimaan paremmin yhdessä. Yhdessä voi ottaa vastaan niitä haasteita, vastata niihin riskeihin, joita on. Eli meillä on nyt nämä kolme viranomaista ja sitten tämä systeemisten kriisien neuvosto, jotka tulevat tekemään työtä Euroopan hyväksi, koska täytyy todeta, että markkinat ovat nopeita. Markkinat ovat nope, nopeampia kuin me, jotka olemme demokraattinen toimielin. Vielen Dank, Herr Kommissar. Das Wort. Kiitokset. Ja sitten ministeri Giori, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvon jäsenet. Ensin haluaisin vastata kysymykseen, joka esitettiin hyvin useasti tässä keskustelussa. Hyväksyykö neuvosto tämän nimitysmenettelyn? Minä tiedän, että se että komissio on tehnyt tällaisen lyhykäisen listan, se on vielä tarkisteltava. Ja artiklan 89 mukaan komission täytyy lähettää sekä neuvostolle että parlamentille tiedot kaikesta vuodesta 2014 lähtien ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. Eli sitä kautta parannetaan näitä sääntöjä ja sitten käytännön kokemusten perusteella teemme parannuksia ja odotan rakentavaa yhteistyötä meidän toimielintemme välillä. Aion jatkaa puhettani unkariksi. Arvon jäsenet, ei ole mitään erimielisyyttä meidän kesken näiden asioiden sisällöstä. Me kaikki haluamme vahvemman Euroopan, vahvat toimielimet, samoin kuin myös rahoitusvalvontaelimet. Me olemme tehneet hyvin vaikean työn parlamentti ja neuvosto yhdessä. Ja tämän työn seurauksena toimielimet ovat valmiit vastaamaan tähän kriisin jälkeiseen tilanteeseen ja takaamaan markkinoiden ja unionin hyvän toiminnan ja euron suojelun. Emme liioin ole erimielisiä siitä, että nimitämme sopivan viranomaisen näihin tehtäviin. Olen lukenut eh, nämä eh, menettelyt, olen samaa mieltä. Näillä virastoilla täytyy olla poliittisia viranomaisia, eikä niiden tulisi olla ainoastaan kansallisten viranomaisten eh, pidennyksiä, vaan tämän, niiden pitäisi olla täysin ja todella eurooppalaisia. Minä keskityin puheessani näiden viranomaisten toimivaltuuksiin. Saimme Ekonin puheenjohtajan kirjeen ja halusin vastata niihin asioihin, jotka kuuluvat minun toimivaltuuksini. Minä halusin tuoda esiin näitä takkeita, joita meillä on sille, että nämä viranomaiset toimivat riippumattomasti. Ja budjettiviranomaisen Toisena edustajana haluan varmistaa, että näiden viranomaisten taustalla on myös taloudellista osaamista. Kaikki nämä virastot ovat sitoutuneet siihen, että pyritään auttamaan niiden toimintaa. Ecofinin puheenjohtaja lähetti vastauksin talousasioiden valiokunnan puheenjohtajalle ja toivon mukaan löydätte tämän tai pidätte tätä vastausta äh, hyväksyttävänä. Äh, puheenjohtajamaa Gosesin kysymykseen vastatakseni. Puheenjohtaja Maa äh, tukee häntä siinä, mitä hän sanoi. Enpä usko, että tässä tulee mitään esteitä, kun valitsette nämä ehdokkaat. Kiitos ja keskustelu on päättynyt. Seuraavaksi esityslistalla äh, yhteinen, yhteiskeskustelu banaaneista. Ensinnäkin suositus Francesca Balzaneta banaanikauppasopimuksen.